maan ulkorajoihin. Näin me voimme antaa myös kansalaisille turvallisuustakeet. Kiitoksia. Päätimme keskustelun tästä aiheesta ja äänestys huomenna puolilta päivin. Menemme seuraavaan esityslista kohtaan, joka onkin jo viimeinen. Suullinen kysymys, joka koskee urheilua, urheilua ja erityisesti pelaajien agentteja. Tästä kulttuuri- ja koulutusvaliokunta, suullisen kysymyksen esittäjä Doris Pack. Hänellä on kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. Euroopan parlamentti on jo käsitellyt Ivo Beletin mietintöä Tämä käsittelee pelaajien agentteja ja pelaajien välitystä. Me myöskin silloin vaadimme direktiiviä. Oikeudellinen tilanne ei ole kovin selvä, koska tällaiset agentit toimivat rajat ylittävästi kansallinen lainsäädäntö ei toimi tällaisten toimien ratkaisemiseksi. Urheilujärjestöt joutuvat toimimaan rajallisesti, koska ne eivät ole valtiollisesti toimivia toimijoita ja heillä ei ole oikeuksia toimia tiettyjen rajojen ulkopuolella. Vuonna 2000 FIFAn piti heikentää välitystoimintaa agenteille. Vuonna 2009 komissio julkaisi tutkimuksen, ja tämä liittyi hyvin huolestuttavaan suhteeseen rikollisten ja näiden agenttien välillä. Toiset puhuvat esimerkiksi rahanpesusta, veropetoksista ja niin edelleen. Ja tällaiset suhteet tietysti vaikuttavat urheilun, eivätkä ole missään yhteydessä tähän yhteiskunnalliseen tehtävään. Komission tutkimuksessa myöskin todetaan, että rahavirrat tällaisten pelaajasiirtojen kohdalla eivät ole kovinkaan avoimia ja tästä syystä järjestelmä on hyvin heikkoja näin. Sitten rikolliset pääsevät mukaan kuvaan, mutta kun ajatellaan nuorten pelaajien välitystä, tässä on olemassa riski se, että näitä pelaajia käytetään hyväksi esimerkiksi Afrikassa. Esimerkiksi heille annetaan toiveita päästä tällaiseksi pelaajaksi ja sitten jos tämä ei onnistu, niin he sitten ovat Euroopassa työttöminä ja laittomina siirtolaisina. Näin ollen tarvitaan eurooppalaista lainsäädäntöaloitetta. Näin voitaisiin saada aikaan EU-laajat säännöt. Näin voitaisiin eh, eri aukot tukkia ja agentit voisivat sitten saada tukea pelaajien välittämisessä. Tässä pitäisi myöskin vaatia sitä tavoitetta, että alaikäisten pelaajien siirrossa ei, eivät välittäjät saisi eh, tästä hyötyä, koska tällaisia rahoituksellisia kannustimia ei saisi olla tällaisissa alaikäisten siirroissa. Eh, toivon, että eh, saamme myöskin täysistunnon tuen huomenna ja että komissio tässä myöskin sitten saa kannustimen ryhtyä toimiin. Kiitoksia. Kiitoksia erinomainen ajankäytön esimerkki. Seuraavaksi komission jäsen Vasiliu komission nimissä. Thank you, President. Kiitos puhemies, arvoisat edustajat. Ensiksi haluaisin kiittää Rova Pakkia siitä, että hän on esittänyt tämän suullisen kysymyksen kulttuurivaliokunnan puolesta. Olen täysin tietoinen asian poliittisesta merkityksestä. Haluaisin muistuttaa, että komissio on julkaissut tulokset riippumattomasta tutkimuksesta, joka koskee pelaajien agentteja. Tässä tehtiin kattava analyysi asiasta ja olemme saaneet tietää esimerkiksi, että 6000 pelaajan välittäjää toimii aktiivisesti kaikilla aloilla eri jäsenvaltioissa. 95 prosenttia heistä on aktiivisia neljällä alalla yleisurheilussa, koripallossa, rugbyssa ja jalkapallossa. Ja jalkapallohan on tässä eniten esillä. Tutkimus kertoo myös, että ainoastaan hyvin, jo, hyvin harvat jäsenvaltiot erityisellä lainsäädännöllä sääntelevät agenttien toimintaa, koska useimmat maat luottavat joko työlainsäädännön tai sopimuslainsäädännön erityissääntöihin. Jotkut järjestöt ovat myös hyväksyneet säännöt, jotka koskevat agentteja, ei pelkästään niillä urheilualoilla, jotka mainitsin, yleisurheilu, koripallo, jalkapallo ja rugby. Vaikka eri säännöt saattavat olla ristiriidassa ja saada aikaan juridista epävarmuutta, tutkimuksen tulokset osoittavat, että on kuitenkin joitakin, vain harvoja esteitä, jotka estävät näiden välittäjien toiminnan koko EU:ssa. Tässä kuitenkin tämä korostaa koko joukkoa erilaisia epäilyttäviä toimintoja, esimerkiksi salaisten eh, provisioiden maksaminen ja, ja sitten nuorten pelaajien siirtäminen. Tällaiset ongelmat on ratkaistava, jotta voitaisiin pitää yllä reilua peliä urheilukilpailuissa urheilujärjestöt ovat yrittäneet tehdä ongelmalle jotain jo kauan ja siksi erilaiset hallintoelimet ovat ottaneet käyttöön toimia, joilla säädeltäisiin näiden välittäjien toimintaa. Erilaisia sanktioita esimerkiksi urheilun alalla ne ovat parhaat. Paras tapa estää tällaisten häikäilemättömien toimijoiden toiminta mutta urheiluviranomaisilla ei ole kuitenkaan valtaa tutkia tai ryhtyä tai äh, langettaa ranka, rankaisuja silloin, kun kysymys on korruptiosta, rahanpesusta, veronkierrosta ja laittomasta maahanmuutosta. Muutosta. Ja siksi ovat kääntyneet Euroopan unionin puoleen jotta ne voisivat eh, saada asiat järjestykseen. Me voisimme esimerkiksi kehittää yhteisiä standardeja ja nyt parhaillaan arvioimme sitä, minkälaista toimintaa EU-tasolla, minkälainen toiminta EU-tasolla olisi asianmukaisinta. Meillä on useita vaihtoehtoja mielessämme, mutta se, että lopullisesti päätetään, mihin toimintaan ryhdytään, se tulisi vaatimaan lisäharkintoja ja konsultaatioita. Kiitos. Kiitoksia komission jäsenä. Seuraavaksi eh, ryhmien nimissä ensimmäiseksi kolme ja puoli minuuttia edustaja Belet äh, kansanpuolueen nimissä. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, Kiitos. Ehm, Kiitos puhemies, hyvää iltaa komission jäsenelle. No, meillähän on nyt MM-kisat Etelä-Afrikassa ja siinä näytetään, miten hienoa urheilu voi olla jollekin maalle ja ö, mantereille ja myöskin yhteiskunnalle. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää, että me suojelemme urheilua tällaisesta, tällaiselta rikollisuudelta, josta Rova Pak puhui. Meidän täytyy taistella sitä vastaan. Tämä tutkimus, jonka mainitsitte, ja tuloksethan on nyt julkaistu, näissä todetaan, että urheiluun vaikuttaa entistä enemmän järjestäytynyt rikollisuus. Ikävä kyllä näin on. Kyse on ihmiskaupasta, lasten, nuorten kaupasta, mutta myöskin talousrikoksista. Urheiluseurat eivät kykene, eikä niillä myöskään ole valtuuksia siihen, että ne pystyvät taistelemaan tällaisia rikoksia vastaan. Tästä syystä me tarvitsemme eurooppalaista aloitetta. Meillä on jo tiettyä lainsäädäntöä esimerkiksi sopimuksissa ja direktiiveissä, jotta voidaan ryhtyä toimiin minä nyt nimeän tässä muutamia ehdotuksia. Ensinnäkin me voimme määrittää tiukat kriteerit pelaajien välittämiselle EU:ssa. Me voimme saavuttaa tämän esimerkiksi lisenssijärjestelmän kautta urheilujärjestöille ja että näille välittäjille myöskin saadaan aikaan rekisteri. Ja me voimme tässä varmasti olla edelläkävijöitä. Euroopan unioni voi koordinoida tätä järjestelmää kansallisten valvontainstanssien välillä. No sitten toinen toimenpide, johon voimme ryhtyä, on se, että saamme aikaan täyttä avoimuutta rahavirtoihin, joita näissä välitystilanteissa esiintyy. Tämä on kaiken suurin riski lähde. Emme tiedä, mikä raha siellä liikkuu. Tämä tarkoittaa sitä, että urheilua voidaan käyttää esimerkiksi rahanpesuun. Ja sitten Kolmas ehdotus, Rova Pakhan ja mainitsikin tämän, se, että kiellettäisiin se, että provisioita maksettaisiin alaikäisistä urheilijoista. Tämä tulisi todellakin kieltä. Rova komission jäsen totesi, että meillä on olemassa riittävät välineet. Me voimme painostaa urheiluseuroja näiden avulla ja voimme ryhtyä toimiin, mutta myöskin te, Rova komission jäsen, parlamentti on jo vuonna 2007 vaatinut komissiolta suuren enemmistön tukemana ryhtymään toimiin liittyen näihin ongelmiin. Tässä on tehty jo tässä tutkimuksessa koko joko ehdotuksia, mutta ne eivät riitä. Olemme iloisia, kun kuulimme, että te myöskin haluatte nopeuttaa tätä koko prosessia eurooppalaisille agenttiliitoille. Tämä on itsestään selvää. Nekin haluavat sen, että Euroopan unioni ryhtyy toimiin, jotta kaikki mädät hedelmät voidaan löytää. Tämä on tärkeää urheilun kannalta, mutta se on tärkeää myöskin urheilun yhteiskunnallisen roolin kannalta. Kiitoksia SD-ryhmän nimissä. Yksi minuutti, edustaja Hannibal. Kiitoksia puheenjohtaja, että puhemies. Me olemme onnekkaita, kun voimme puhua tätä maa MM-kisojen aikaa. MM-kisat osoittavat, että miten tärkeä urheilu on ihmisille miljoonat ihmiset katsovat jalkapalloa. Eh, hyvin paljon intohimoa ja mielihyvää se aiheuttaa myös. Eh, se on tärkeää ja meidän pitää siitä syystä varmistua, että jalkapalloa ja muitakin urheilulajeja säännellään kunnolla. Ja asiasta on keskusteltu jo niin pitkään tästä pelaaja-agenttikysymyksestä. kysymyksestä Aivan kuten täällä mainittiin, me olemme nähneet hyvin vakavia tapahtumia, väärinkäyttöä, rahanpesua eh, ja vastaavia. Nämä ovat vakavia rikoksia ja niitä vastaan meidän pitää ryhtyä toimiin. Niitä on suunniteltu jo pitkään ja nyt paras aika olisi toimia juuri nyt, kun koko maailma seuraa jalkapalloa. Mary, Kiitoksia. Seuraavaksi EKR-ryhmän nimissä yksi minuutti edustaja McClarkin. Thank you, President. Kiitos puhemies. Tuen täysin kaikkia pyrkimyksiä ennen kaikkea, jotta agenttien toiminta tehtäisiin avoimemmaksi. Ja siksi pitäisi EUn tukea eri hallintoelimiä niin, että ne voivat tehdä juuri tämän. Meidän täytyy saada aikaan valoa tähän sakeaan maailmaan. Siis esimerkiksi on kysymys rakenteista, jotka uusi lainsäädäntö, jota saadaan aikaan, niin sen sääntelemiseksi, niin sen täytyy tietysti tulla kansallisista elimistä. Siis EUnhan ei ole tarkoitus säädellä urheilumaailmaa. Ennen kaikkea jos ajatellaan tämän ongelman globaalia luonnetta. Meidän pitäisi ainoastaan tulla väliin silloin, puuttua asioihin silloin, kun hallintoelimet pyytävät tätä tai silloin, kun on kysymys asioiden selventämisestä. Kiitoksia ja seuraavaksi omissa nimissään edustaja Berger tai ryhmänsä GUE-ryhmän nimissä Vergia. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen, kun meidän kysymyksemme tulee esiin nyt tämän kisojen aikaan. Tässä on huolestuttavia näkökohtia, sellaisia uhkia, joita on urheilun maineelle. Jos urheilu perustuu vapaaehtoistoimintaan, he saavat elämään tämän urheilulajin. Siinä on tiettyjä näkökohtia, joissa myös valtiot voivat tukea ja sanktioita asettaa myös tarvittaessa. Kyse on myös liiketoiminnasta ja siinä urheilijoista tulee pelkästään kauppatavaraa pelaajasiirrot, niihin liittyy valtavia summia rahaa ja alaoikeuksien oikeu, alaikäisten oikeuksista ei viitata. Valitettavasti nyt tässä yhteisöjen tuomioistuin on myös vahvistanut tiettyjä käytäntöjä ja tällä tavoin niin komission jäsen meidän pitää toimia ja osaltani olen pahoillani siitä, että Ranska on ollut lainsäädännössä tätä vastaan. Kiitoksia edustaja Verja. Veimme tämän osion päätöksen ja seuraavaksi omissa nimissään edustaja Kelly. Kiitos. Puolitoista puolitoista tuntia sitten täällä sanottiin, että tämä on hiukan myöhäinen aika puhua naisten asiasta. No nyt kohta on keskiyö ja puhumme urheilusta, mutta nyt meillä on ainakin mahdollisuus puhua tästä. Ennen Lissabonin sopimusta meillä ei ollut mahdollisuutta siihen, mutta nyt meillä on. Ja on hienoa, että me nyt käytämme tämän tilaisuuden hyväksemme. On myöskin tärkeää, että puhumme nyt nuorista ihmisistä – ja urheiluagenttien toimista. Kuten esittelijä totesi, me olemme nähneet monia esimerkkejä siitä, että nuoret ihmiset haluavat suuriksi tähdiksi tulevaisuudessa. Ja sitten heidät otetaan kouluista ja perheidensä luota ja muutaman vuoden kuluttua heidät sitten taas heitetään kadulle. Ja tämä näyttää tapahtuvan suurimmalle osalle heistä. Ja nyt me Euroopassa saamme mahdollisuuden tehdä jotakin tälle asialle. Meillä on mahdollisuus langettaa sanktioita ja suojella nuoria ihmisiä tällaista väärinkäyttöä vastaan. Meidän täytyy tarkastella, tarkastella, että mitä tapahtuu eri urheilulajien ja eri maiden kohdalla ja katsoa niitä kokonaisuutena, että mikä on parasta, mitä voimme tehdä nuorille ja urheilulle kaiken kaikkiaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Boskort, Yksi minuutti. Dank u wel, voorzitter. Kiitos puhemies. Urheiluagenttien työ on sellaista työtä, jolla ei ole mitään suojaa, ei valvontaa eikä millään tavoin tarkastaa sitä, mitä he tekevät ja ovat mukana esimerkiksi ihmiskaupassa. Ja EU on katsonut asioita ja todennut, että asiat eivät toimi oikein, mutta ei tee mitään kuitenkaan sille. Esimerkiksi olen huolissani alaikäisten kolmansia maita edustavien jalkapalloilijoiden tilanteesta. Meidän pitää, ja nehän ovat ihmiskaupan uhreja, joka on lopetettava. Tässä mietinnössä on esitetty joitakin käytännön ehdotuksia. Halutaan enemmän avoimuutta, esimerkiksi mitä tulee rahasiirtoihin, jotka seuraavat pelaajasiirtoja, joita valvottaisiin enemmän jäsenvaltioiden taholta ja myös urheilun hallintoelinten taholta. Meidän täytyy jotain tehdä tälle villilännen tilanteelle ja komission on varmistettava se, että sanktiot on sanktioita, kun ihmiset rikkovat sääntöjä. Jo, siis tämähän tämä toiminta tapahtuu yli rajojen ja meidän pitää aina yrittää suojella alaikäisiä pelaajia. Kiitoksia. Catch the Eye siinä kaksi äh, puhuja. Ensimmäiseksi edustaja Matula. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, olen tyytyväinen Beletin aloitteeseen ajatellen yhtenäistä järjestelmää, joka suojaa urheilijoiden etuja. Ja me todella toivomme, että tilanne paranee tätä kautta. On olennaista, että kiinnitetään huomiota ei pelkästään näin jalkapalloon, vaan muihin urheilulajeihin myös. Esimerkiksi äh, äh, kuusi tuhatta agenttia edustavat 30 urheilulajia ja liikevaihto on 600 miljoonaa. Näin olisi kyllä vaikea saada yhtenäistä säännöstöä kaikille lajeille, kaikille toimijoille on vaikea nähdä myös kuka vastuussa. Boris. Kiitoksia edustaja Boris. Szanowni Państwo, jest jeden pozytyw tej późnej... E, Hyvät naiset ja herrat, tässä äh, myöhäisessä keskustelussa on yksi positiivinen elementti. Emme puhu täällä jalkapallopelien aikana, joita äh, Etelä-Afrikassa pelataan, mutta meillä on Lissabonin sopimus, joka äh, antaa meille mahdollisuuden velvoitteen ratkaista tämä asia. Pian meillä on nämä kisat sitten Euroopassa ja Puola ja Ukraina järjestävät nämä. Olen erittäin iloinen niistä. Niin kuin täällä kollegat totesivat, me tarvitsemme sääntelyä. Tämä järjestelmä ei ole avoin. Siellä on hyvin monta korruptiosukupolvea. Ja se, että urheilijoita kaupataan, niin tämä on järkyttävää. Tästä syystä, kun ajatellaan näitä siirtoja ja hyvin suuria summia, jotka tähän liittyvät, niin voimme nähdä, että Joskus nämä urheiluseurat ovat velkaantuneita. Ja sitten vielä lopuksi komission jäsen Vasiliu. Mieluiten alle neljä minuuttia. Alle neljä minuuttia, jotta voimme päättää polilta öin. Niin puhemies, varmasti kaikki olemme samaa mieltä tästä asiasta, että urheilusta voimme nauttia suuresti kaikki. Kiitoksia kovasti eh, teidän eh, puheenvuoroistanne. Ne otetaan todellakin vakavasti huomioon. Ei epäilystäkään siitä, että EUn eh, toimi, toimet ovat toivottavia. Urheilujärjestöillä ei ole mahdollisuutta puuttua pahimpiin väärinkäytöksiin ja tällaiset ongelmat ovat rajat ylittäviä, koska urheilusta tulee globaalimpaa kun ammattilaisurheilu on globaalistunut, silloin on vaikea puuttua näihin järjestelmäongelmiin kansallisella tasolla. EU pyrkii auttamaan harmonisoidussa lähestymistavassa pelaaja-agenttikysymyksissä me voimme käyttää myös EUn uusia toimivaltuuksia, kun haluamme yhtenäistä rikoslainsäädäntöä. Monet toimijat olisivat varmasti tyytyväisiä tukeemme. Mitä tahansa päätämmekin nyt tehdä, niin me teemme kiinteästä kiinteästi yhteistyötä järjestöjen kanssa. Aion antaa tiedonannon urheilusta hyvin pian. Ja tässä tiedonannossa tarkastellaan tätä kysymystä yksityiskohtaisemmin. Ja me, meidän pitää asiasta keskustella teidän kanssanne ja myös urheilujärjestöjen kanssa. Minä odotan kovasti läheistä yhteistyötä tässä kysymyksessä. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia komission jäsenelle. Me olemme saaneet päätöslauselmaesityksen ja päätämme keskustelun. Äh, siitä äänestys äh, torstaina huomenna äh, keskiviikkona kello 16 tai 16 kesäkuuta aloitamme kello 9, 11 ja jatkuen aina kello 24. Euroopan parlamentin nettisivuilla on esityslista.